Señor presidente. Se reanuda la sesión. Istunto jatkuu. Teillä on eilisen kokouksen pöytäkirja saatavilla. Jos joku haluaa käyttää puheenvuoron siihen liittyen, voi tehdä näin? Jos ei, hyväksymme pöytäkirjan ja menemme seuraavaan estyslistan kohtaan. Kyseessä on komission varapuheenjohtaja